vastaan tyhjä, hylätty. 16 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 18 alkuperäinen teksti 8 osa, osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 29 puolesta vastaan tyhjää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 vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 alkuperäinen teksti kolmessa osassa osa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty osa kaksi ja osa kolme minuutin äänestyksen äänestys alkaa osan kaksi osalta. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty Toinen osa, tai osa kolme, äänestys alkaa. Osa kolme. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 57 alkuperäinen teksti osa kolmessa osassa osa yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty osa kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty osa kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 58 alkuperäinen teksti kahdessa osassa osa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty osa kaksi nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Yhdeksän alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy hylätty. F, osa 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty osa 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty osa 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty osa 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätöslausuma kokonaisuudessa muutosen nimen huutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. McAllisterin mietintö seuraavana. Vuosittainen eh, tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kalneille alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kaple 5 alkuperäinen teksti kahdessa osassa osa 1 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Alkuperäinen teksti eh, on näin saatu hoidettua. Sitten tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kaple 44 nimenhuutoäänestyksenä. Eli täällä pyydetään tarkistukseen 10 eh, tarkistusta, eli Tarkistamme koneellisesti äänestystuloksen. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 44. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylä, hyväksytty. 46 kahdessa osassa osa 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty osa 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten kappale 56 kahdessa osassa osa 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty osa 2 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty Kaapele 72 osa osa 1 puolesta ja vastaan tyhjää hyväksytty osa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Johdantosakaple E eh, ja tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjään hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten päätöslauselma. Valiokunnan äh, lausunto. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Wir dann zum Bericht. ja mietintö seuraavana. Tartus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa osa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale kolme puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 23 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 24 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarsus 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti 12 kolmasosa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty osa 2 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Kaikki äänestivät. Äänestys päättyy. Hyväksytty osa 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 kahdessa osassa. Molemmat nimenhuutoäänestyksenä osa yksi äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Osa kaksi tuli näin hoidetuksi. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti 16 kahdessa osassa osa 1 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty osa kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 29 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Neljä, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti, kappale 21, kahdessa osassa osa 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty osa 2 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi äänestyksen äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti, kappale 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 7 äänestyksenä Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 26, alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarsus 8, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarsus 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappale 37, alkuperäinen teksti kahdessa osassa osa 1 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksyt osa 2 nimenhuutoäänestyksenä, äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarsus 10 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Kappale 43, alkuperäinen teksti, kahdessa yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, osa kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 48 alkuperäinen teksti äänestyksen äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta. Vastaan. Tarkistus 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. 12 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 13 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kaple 64 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 66 nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 69 alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14 äänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Nimen äänestys päättyy. Hylätty. 73 alkuperäinen teksti puolesta ja vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38 äänestyksen. äänestys alkaa. Äänestävätkö kaikki? Äänestys päättyy hyväksytty. Alkuperäinen teksti raukeaa. Tarsus 15 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. 16 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 106 kahdessa osassa osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 kahdessa osassa 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta ja vastaan tyhjää. Hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty muutetussa muodossa koko päätöslauselma. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana esitykset Euroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin. Tarkistus 6 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Tarkistus 6. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hylätty. 17 nimenut äänestyksenä. Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hylätty. 36 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 37 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 1 äänestyksenä. Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 19 äänestyksenä Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa osa yksi puolesta vastaan tyhjään hyväksytty, osa kaksi puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjään hylätty. Kahdeksan nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hylätty. 46 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 9. Kahdessa osassa. Osa yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti. Kappale 10 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 71 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 75 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70. Tarkistamme koneellisesti tarkistuksen 69. Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 72 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti näin on tullut hoidetuksi. Tarkistus 52 äänestyksenä. Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hylätty. 74 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hylätty. 70. Nimetutun äänestyksen äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja näin alkuperäinen teksti tuli hoidetuksi. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 nimetutun äänestyksenä äänestys alkaa. Joko kaikki äänestyvät, äänestys päättyy. Hylätty. 54 nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy. Hylätty. 76. Tähän ehkä äh, tarkistus. Äh, Freund, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Esittäisin suullisen tarkistuksen. Korvattaisin Strasbourg Brysselillä. Sieltä enemmistö toimielimistä löytyy ja näin esitettäisiin vahva signaali kansalaisille siitä, että heidät otetaan vakavasti eh, ja eh, kokoukset pidettäisiin kaikki Brysselissä, ei enää Strasbourgissa. Kollega Freund, tällainen suunnan ei tässä vaiheessa ole mahdollinen. Tai siis on mahdollinen. Haluatko kukaan vastustaa tätä suurista tarkistusta? Tähän tarvittaisiin 14 kollegaa vastustamaan. Yli 14 kollegaa nousi pystyyn ja vastusti suurista tarkistusta, joten sitä ei voida ottaa äänestyksen alkuperäinen teksti 70 alkuperäisessä muodossaan tarkistus 76 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 18 ensimmäinen osa nimenhuutona äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 24 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 nimenhuuton äänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 nimenhuutona äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 nimen huutona äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 65 nimen huutona äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 66 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 5. Nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 26 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 67 Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 29 nimenhuutona äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 huutona, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33 kolme nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 13 nimenhuuton äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 34 nimenhuotona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 35 nimenhuotona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt sitten koko esitys näin muutettuna. Nimen huutoäänestyksenä äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos kaikille osallistuneille. tisztelt kollégák kérem csendben hagyják el a termet. dear colleagues i ask you to leave the floor and the room in a quiet manner. we are going Olkaa hyvä ja poistukaa hiljaa salista. Me aloitamme mm, äänestysselitykset. Kérem csendben hagyják el a termet. Nyt kuuntelemme sitten äänestysselityksiä seuraavaksi, joten poistukaa salista ääneti. Voin myöskin ilmoittaa teille tässä vaiheessa, että nyt kannattaa todellakin poistua täältä hissun kissun. Niin halusin kertoa teille, että koska äänestysselitys, äänestysselityksiä on niin kovin paljon tänään, niin jatkamme keskustelua aina kello 14.45 saakka, koska meidän täytyy sen jälkeen valmistella iltapäivän istuntoa. Ne, jotka eivät ennätä tänään esittää äänestysselitystään, saavat esittää se äänestysselityksensä huomenna. Tai sitten he voivat jättää äänestysselityksensä kirjallisessa muodossa. Kiitos siitä, että ymmärrätte asian. Hyvät kollegat, nyt me aloitamme äänestysselitykset. Az első állásfoglalási indítvány az európai zöld megállapodás. Nyt Menemme vihreän kehityksen ohjelman edustaja Kelleher ensimmäisen Renew-ryhmästä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Uh, uh, hyvä puhemies, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma Siinä kaikki e, jäsenvaltiot voivat siirtyä vähähiiliseen e, yhteiskuntaan, mutta tämä on vasta lähtökohta. E. Odotetaan tässä pieni hetki, että sali hieman rauhoittui, sitten voitte jatkaa. En täällä kuule edes omaa ääntäni. Uh, okay, then I okay, became more quiet. The floor is yours. Uh, Puhemies, Euroopan vihreän kehityksen ohjelman avulla jäsenvaltiot voivat siirtyä vähähiiliseen talouteen, mutta tämä on vasta lähtökohta äänestin tämän sopimuksen puolesta, ohjelman puolesta, koska se on vankka suunnitelma, jonka avulla voidaan vähentää hiiltä meidän yhteiskunnissamme. Mutta tätä varten tarvitaan kolme asiaa. Ensimmäiseksi pitää varmistua siitä, että siirtymä on oikeudenmukainen vähähiiliseen talouteen. Meidän pitää varmistua myös siitä, että nyt tehdään va- kovat päätökset, jotta päästään eteenpäin. Ja kolmanneksi vielä pitää varmistua siitä, että mm, yritykset tekevät työtä rinta rinnan hallitusten kanssa. Yritämme pelastaa planeettamme. Käynnissä olevat metsäpalot Australiassa, niiden pitäisi kyllä meitä kaikkia täällä pelottaa omassa maassani me näemme, me olemme nähneet eri, erityisen myrskyisiä säitä. Meillä pitää olla toivoa, jotta eteenpäin päästään, koska ilman toivoa ei enää jakseta. Täällä eh, Uuden-Seelannin eh, presidentin puhe eh, antoi minulle toivoa, toivoa siitä, että voimme pelastaa planeettamme. Kollegák, ne haragudjanak, de mivel nagyon rövid az időnk, ezért az egy perc... Kiitoksia. Hyvät kollegat, koittakaa pitäytyä minuutin puheaikaanne, joten yrittäkää hieman tiivistää puheenvuoronne 60 sekuntiin. Seuraavaksi puhuu edustaja Anthony Hook Renew-ryhmästä. Tämä on ehkä tärkein toimi, johon EU koskaan on ryhtynyt. Tämä on tärkeä ponnistus. Halutaan pysäyttää ilmastonmuutos ja mahdollistaa eh, biodiversiteetti tai estää sen katoaminen on sovittava siitä, että kansallisesti ja kansainvälisesti asioita sovitaan. On selvää, että saasteet eivät kunnioita maiden rajoja. Jokaisen kansalaisen ja paikallisyhteisön on toimittava. Omassa kotikaupungissamme e, nyt kolme kertaa korkeampia ovat ilmansaastepitoisuudet kuin mitä on sallittua, ja tilanne vain pahenee paikallisyhteisöt suunnittelevat omia ympäristöohjelmiaan. Esimerkiksi tulee muovittomuuteen. Eli jos annetaan valtuuksia, niin kyllä asiat hoidetaan. Tämä vihreä ohjelma nyt lupaa puuttua ja tarttua asioihin, jotka voivat vaarantaa lastemme tulevaisuuden. Emme voi muuta kuin pyrkiä hyödyntämään uutta teknologiaa, jotta saadaan kaikki päätökset vihreämmiksi. Kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Jones, yksi minuutti. Mrs. Jones, the floor is yours. Rouva Jones, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Ilmasto- ja ympäristöhätätila on tärkeimpiä haasteita, joita ihmiskunnalla on, ja kaikkien pitää maailmassa tehdä kaikkensa sen torjumiseksi. Euroopassa tarvitaan äh, uusi kestävä äh, talousmalli 2020-luvulle äh, ja tällä tavoin saamme sosiaalista ympäristöedistystä ja voimme taata kaikkien hyvinvoinnin niin, ettei ketään jätetä taakse jälkeen. Tämä Green Deal vaikuttaa koko Euroopassa siellä on iso maa-alue, UK, yhdistynyt kuningaskunta, joka pitäisi myös liittyä mukaan. Täällä me olemme halunneet ilmaista hätätilan, haluamme tehdä sen eteen töitä. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, sen pitää viedä meidät kaikki kestävälle polulle kohti hyvinvointia. EU on johtaja ilmastotyössä ja meidän pitää tässä suhteessa vaatia vaatia myös oikeudenmukainen siirtymä niin, että siirtymä on, on oikeudenmukainen kaikilla aloilla, onpa se sitten EU-ssa tai sen ulkopuolella. Bard is the next speaker from GUE. Kiitos sitten seuraavaksi Manuel Bombard GUEsta, olkaa hyvä. Mes chers collègues, Madame la Présidente. Hyvät kollegat, puhemies, parlamentti on julistanut äskettäin ympäristö- ja ilmastohätätilan. Nyt meidän pitää siis toimia hyvin kiireellisesti, niin kuin on yhdessä määrätty. Tämä teksti, jota on ehdotettu äänestykseen, siinä on mielenkiintoisia kohtia, mutta siinä ei toimita niin kiireellisesti kuin pitäisi. Ensimmäiseksi 55 prosenttia vähennystä. Sehän oli edellisellä kaudella jo. Se on riittämätön. Pitää mennä ainakin 65 prosenttiin, kun vähennetään 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä. Ja tässä ei lähdetä tiukkoihin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksiin tällä hetkellä esitetty teksti, sen avulla ei voida taata siirtymää yhteisessä maatalouspolitiikassa, myös äh, kauppapolitiikka ja vapakauppasopimukset. Niiltä osin äh, tämä teksti ei ole riittävä, joten en voi sitä tukea. Kiitos. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi puhuu edustaja Stigryd. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Have all the answers yet. It's the start of a journey. Meillä ei ole kaikkia vastauksia tänään. Tämä on kuitenkin historiahetki, ihan kuin eurooppalainen ihminen laskeutuisi kuuhun. Ursula von der Leyen esitteli vihreän kehityksen ohjelman, mutta mikäli halutaan hiilestä vapaa manner, historiallinen kehityskulku kohti, noin vain, niin ei tämä ole mitään vakaustoittavaa puhetta. Tähän, tätä varten tarvitaan hyvin paljon investointeja. Investointeja, joita tarvittaisiin kaikkeen muuhunkin. Tuhansia miljardia halutaan pistää ilmasta toimiin. Nämä rahat ovat rahoja, joita ei voida investoida esimerkiksi terveydenhoitoon tai teknologian kehitykseen tai muuten tulevaan kasvuun ja ihmisten hyvinvointiin ja moniin muihin asioihin. Hiilidioksidi, neutraali, talous ilman ydinvoimaa ei ole mahdollinen. Euroopan unionin pitäisi asettaa kohtuullisia tavoitteita, joihin voidaan päästä, että minä äänestin tätä päätösosemaa vastaan tänään. Kiitos sitten seuraavaksi edustaja Soitrova. Kiitos eh, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Euroopan parlamentin kanta vihreän kehityksen ohjelman on tärkeä. Sen on oltava eh, järkevä, mutta myöskin kunnianhimoinen ja erityisesti kunnianhimoon on kiinnitettävä huomiota. Ja itse pidän kes- tärkeänä sitä, että keskityttiin eh, kahteen seikkaan. Ensinnäkin maatalouteen. Tarvitsemme kestäväpohjaista maataloutta ja meidän on ymmärrettävä, että se mahdollistuu ainoastaan siten, että eh, käytetään oikeanlaisia kannustimia – sellaisia, että viljelijät ovat halukkaita ja valmiita täyttämään vihreän kehityksen ohjelman vaatimukset. On tärkeää, että saadaan maanviljelijät tähän ponnistuksen mukaan. Ja ehdotus on kyllä hyväksyttävä tämän, tältä osin, mutta tässä on tarkistus liittyen ydinvoimaan, mm, jota emme voi tukea toissijaisuusperiaatteen merkitys huomioidaan ja toisaalta jäsenmaiden mahdollisuudet tehdä omia energiamiksvalintojaan. Mutta jos tunnustetaan ydinvoima, niin on katsettava, miten sen rooli huomioidaan, jos halutaan ympäristö huomioida myöskin. Kiitos seuraavaksi edustaja Joveva. Hvala. Glasovala sem za resolucijo o evropskem zelenem dogovoru, ker... Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta, jossa käsitellään Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta. Kyse on Euroopan parlamentin kannasta tähän asiaan. Haluamme hiilineutraalin talouden. Haluamme niin ikään korkea elämänlaatua ihmisille eri puolilla planeettaa. Tämä on tasapainon ehdotus. Meidän täytyy pistää kampoihin ilmastonmuutokselle ja varmistaa oikeudenmukainen siirtymä. Samalla täytyy voida luoda talouden toimintamahdollisuuksia. Tärkeää on kaikkien tasojen välinen yhteistyö kansaisyhteiskunnasta aina talouden toimijoihin saakka. Me pyrimme hiilineutraaliuteen, hiilineutraalin yhteiskuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unionilla on tässä tärkeä tehtävä ja sen täytyy tehdä yhteistyötä muun maailman kanssa. Vihreän kehityksen ohjelma on tarpeellinen, jotta voidaan samanaikaisesti luoda tarolle uusia toimintamahdollisuuksia samalla kun pyritään edistämään muita tavoitteita, jotta voimme estää ilmastonmuutosta. Edustaja Polchak, seuraavana olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia puhemies. Minä tuin tätä ehdotusta, koska suunta on selvästi aivan oikea meidän unionillemme. Kyse on suuresta haasteesta, samoin kuin muille maille, Tsekin tasavalta mukaan lukien. Edelleen on sellaisia alueita, jotka eivät ole valmiita tähän muutokseen, niin että pääsisimme tavoitteisiimme. On haasteena myös modernisoida EUn taloutta, mutta minua huolestuttaa se, että jotkut äänestyksistä ja tarkistuksista eivät ole hyödyllisiä. Harmi, että tukeneet ydinvoimaa. Oli yllätys, että parlamentti ei halua myöskään määritellä näiden toimenpiteiden vaikutuksia. Nämä asiat tavallisesti saisivat minut äänestämään tyhjää, mutta minä en halunnut asettaa tällaista kielteistä kantaa. Meidän pitää puuttua asioihin. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi puhuu edustaja Weimers ECR-ryhmästä. Olkaa hyvä. I thought it was him. So now we go on. No, ja siellä paikalla sitten seuraavaksi Veronika Vrecionova. Olkaa hyvä. Děkuji, paní předsedající. Kiitos puhemies. Minä en antanut ääntäni tälle ehdotukselle, vaikka tuen tietysti monia aspekteja, metsien suojelua, biodiversiteetin suojelua ja niin edelleen, mutta joissain kohdin tässä mentiin eh, äärimmäisyyksiin, eh, enkä katsoisu, että tällä tavoin päästään hyvään lopputulokseen, vaan aiheutettaisiin huomattavaa taakkaa kansalaisille. Jos äänestitte puolesta, teidän kannattanee kysyä äänestäjiltänne, mitä mieltä he ovat. Pitävätkö he hyvänä sitä esimerkiksi, että energian ja lämmityksen hinta nousisi huomattavasti ja voisitte kysyä äänestäjiltäne myöskin, mitä mieltä he ovat siitä, että työpaikoille saattaa käydä huonosti. Eh, ehkä ette ole oikein ymmärtäneet tätä seikkaa, ette ehkä paljastakaan näitä seikkoja äänestäjille, ne vaan pidätte asiat salassa. Ja hintojen nousuehdotusten vuoksi suuriin eh, lakkoihinkin on jouduttu jo menemään. Seuraavaksi vihreän edustaja Rova Philips olkaa hyvä. The climate crisis. EUn pitää puuttua ilmastokriisiin juuri nyt. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on hyvä väline, jonka avulla voidaan puuttua epätasa-arvoon kautta Euroopan silloin, kun siirrytään nolla hiiliseen talouteen. Siitä syystä olen tärkeä, pitää, pidän tärkeänä tätä sopimusta. Meidän pitää todellakin sitoutua näihin rajoihin. Meidän täytyy vähentää fossiilisten polttoaineiden tukea ja e, tällaisten asioiden pitää olla Green Dealin e, ytimessä. Vihreinä me edelleen haluamme, e, että saadaan aikaan oikea vihreän kehityksen ohjelma, jossa on myös sosiaalinen suojelu mukana, ympäristötavoitteet ja siinä ihmiset ottaa otetaan mukaan kansalaiset. Kiitos. Kiitos seuraavaksi. Edustaja Wallis, minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa päätöksessä on erittäin tärkeitä kohtia. Esimerkiksi kohdassa 20 pitää siihen, että kaikkien avottamaisen täytyy varmistaa asunnot kiertotalouteen, vitaniikään ja mikromuovin vastaisen kamppailun ja myöskin työntekijän kouluttamisen kiinnitetään huomiota. En voinut kuitenkaan tukea koko tekstiä, koska siinä on liian monta tärkeää kohtaa minun mielestä, jotka ovat ongelmallisia. Tässä pitäisi eriarvoisuus muistaa, eri, erosen vastainen taistelu myöskin sanoo, kun puhutaan ilmastosta ja myöskin puhutaan fossiilista polttoaineista edelleenkin ja vaaditaan uusia ympäin ehdotuksia. Ja tämä kaikki on ympätty vihreän ohjelmaan yhteen maatalouspolitiikka aiheuttaa hyvin paljon haittaa. Mikäli 60 miljardia käytetään maataloustukiaisiin, veronmaksiin rahoja, rahaa, joka tulee toiselta veronmaksajalta, teollisuustyöläisiltä, ja sitten maatalouspolitiikan kautta tuhotaan pienviljelijöiden asema ja viis, pyritään 55 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2050 ilman kuulosta vaikutusarviota, eli niin näistä syistä en äänestänyt tämän puolesta. Claire. Kiitos seuraavaksi edustaja Claire Daly. Um, Kiitos puhemies. Kuitenkin täällä Euroopassa paremmin huomioidaan ilmastokysymykset kuin jossain muualla, mutta se ei tarkoita sitä, että ollaan riittävän hyviä. Äänestin vastaan siksi, että tässä ei huomioida riittävän hyvin asioita, joita tarvitaan, jos ymmärretään, kuinka laajasta tulevasta kriisistä on kyse. Ja äänestyskäyttäytyminen osoitti, että me kyllä puhumme ja puhumme, mutta emme ole valmiit tarttumaan kysymyksiin, joita tarvittaisiin, jos halutaan puuttua tämänlaajuiseen ongelmaan. Eli 100 eh, tähän kantaa vastuun 71 prosentista kaikkia päästöjä. Siirtymärahastosta puhutaan, mutta YMP-ohjelmaan kuitenkin pumpataan valtavat määrät rahaa, vaikka sen käytänteet ovat usein ympäristön vastaisia. Myös hiilen ja maakaasun käyttö tulee huomioida ja myös asevarusteluun huomattavia määriä varoja hukkaantuu, vaikka niillä on on huomattava hiilijalanjälki myöskin. Eli meidän on huomioitava, minkä laajuisesta hätätilasta tässä todellisuudessa on kyse. Kiitos sitten edustaja Glyke, Renew-ryhmästä, olkaa hyvä. Thank you. I will speak in German. Kiitos että puhua Saksaa, arvon hyvät naiset ja herrat. Emme ole kaikesta samaa mieltä, kaikesta mikä on tässä päätösasemassa mukana, päätösasemassa kun hyväksyttiin vihreän kehitysohjelmasta. Siitä huolimatta en halunnut hylke, hylätä äänestää tätä vastaan, koska suoraan vaaleilla valittuina Euroopan unionin kansallisten edustajina meidän täytyy erityisesti pitää silmällä ilmastonsuojelua ja ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. Suhteen kuitenkin kriittisesti tähän tekstiin, kun on kyse eurooppalaisista sertifikaateista ja kun on kyse liikennealasta ja rakennusalan toimista, en voi näitä kaikkia näitä koskevia ehdotuksia hyväksyä hiilidioksidi, päästösertifikaatit ovat ongelmallinen kysymys. Mikäli tämä järjestelmä ei toimi kunnolla, päästökauppajärjestelmä, silloin me pääsemme tähän tavoitteisiin. Meillä on nyt äh, tärkeä väline hiilidioksidisertifikaattikauppa ja tämä täytyisi laajentaa koskemaan myöskin liikennettä. Thank you very much. Nagyon köszönjük Milan Kiitoksia. Nyt äh, Edustaja Brgles, olkaa hyvä. Kiitos. Olen äänestänyt puolesta siksi, että se on tarpeellinen, vaikkakin tämä sosiaalinen ulottuvuus eh, siinä hieman jää uupumaan. Tämä taloudellinen ajattelutapamme ei ole järkevä. Jos eh, sosiaalista ulottuvuutta ei saada mukaan, niin Euroopan unioni ei todellakaan voi saada kansalaisilta tukea toimiinsa. Jos vihreä ohjelma on vain joillekin hyödyllinen, mutta kaikki joutuvat kantamaan kuluja, niin on ihan selvää, että kansalaisten vastustus ei lopu. Mutta kyllähän meillä on aikaa vielä korjauksille voidaan ajatella erillistä päätöslauselmaa, joka nostaa esiin tähän asiaan liittyvät sosiaaliset kysymykset. Mila, Joe Mila. Edustaja Hanan. S'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puhemies. Pitää muistuttaa, missä määrin olemme sitoutuneita, jotta voimme toimia ilmaston hyväksi eturintamassa. Tämä on välttämätöntä ihmisen ja myös luonnon monimuotoisuuden kannalta. Mutta me emme voi myöntää sitä, että koko ekologia voisi alistaa koko kansallisen suvereeniuden ja tämä nykyinen teksti antaisi EUlle aivan ylivoimaisia valtuuksia, totalitaarisia suorastaan. Tässä ideologisesti ajatellaan, että koko teksti tulisi alistaa tälle periaatteelle. Me olemme ehdottaneet vaihtoehtoista päätöslauselmaa vihreän kehityksen ohjelmasta. Se on realistisempi, äh, konkreettisempi, äh, kun ajatellaan näitä satoja miljardeja euroja, joita aiotaan investoida. Tässä salissa ikävä kyllä halutaan tätä pehmeää konsensusta, mutta meidän mielestämme se olisi haitallinen eurooppalaisille sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Me kannamme vastuumme ja esitämme näitä omia ajatuksiamme ekologiasta ja sen takia äänestimme tyhjää. I'm very sorry that I missed you out, Mr. Hanna, but the turn, this turn is... The, this no problem, is thank you. Anteeksi, herra Hanna, olen pahoillani. Years ago. Ei haittaa, 50 vuotta sitten äh, villieläimet olivat kaikki vaarassa, suudet, leijonat ja niin edelleen. Tällä hetkellä vieläkin äh, leijonat ovat hiukan paineen alla, mutta suuksia on paljon. Äh, le- leijonat jäävät köyhissä maissa, tiikereitä keskitason maissa ja susia rikkaissa maissa. Paras asia, mikä voi tapahtua ympäristölle, on markkinakapitalismi. Karl Marx oli sitä mieltä, että luontoa voidaan hyväksi käyttää, mutta ja se on sitten nähty teollisuuden aikana, mitä se aiheutti neuvostoaikoina, syntyi autiomaita ja jopa jouduttiin kertomaan ihmisille, että ei saisi heittää tupakan tumppeja metsäpalon aikoihin. Tällaista kuitenkin nyt tapahtuu valtavasti maissa, jotka ovat avanneet markkinansa ja tulleet tarpeeksi vauraiksi. Jos haluaa säilyttää luontoa, silloin pitää tukea kuitenkin konservatismia. Se on hyvä keino. Alexander, Alexander Vondra is our next. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Vondra, ECR, yksi minuutti. Puhuja puhuu ilman mikrofonia. Kiitos. Meidän täytyy taloudellistaa resurssit ja metsät pitävät vettä maastossa ja ylipäätään tässä on paljon kaikkea sellaista, joka ei ole realistista, siinä ei ole realistisia tavoitteita, se menee liian pitkälle, koska tässä tämä tavoite, joka on mainittu vuodelle 2030, on aivan liian optimistinen. Se ei ole ollenkaan realistinen ja täytyy muistaa myös kustannukset, noin miljardi euroa per vuosi annettaisiin EUn budjetista. Se on tietysti paljon rahaa, mutta se on ihan pisara meressä, jos ajatellaan kokonaiskustannuksia. Ja mitä tulee meidän toimittamiimme tarkistuksiin? Me tuemme ydinvoimaa, nimittäin ydinvoimahan nimenomaan tukisi tätä energian muuntoprosessia. Nimittäin sen avulla voidaan luoda uutta energiaa helposti. Ja tarkistuksemme eivät menneet läpi, siksi äänestin vastaan. Kiitos ja sitten seuraavaksi Dramfamski, ECR 1 minuutti. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, minä vastustan voimakkaasti tätä niin sanottua Green Dealia, vihreän kehityksen ohjelmaa. Tämä on uuden kultin omittuinen asiakirja, joka sitten johtaa äh, vakavaan psykoottiseen neuroosiin. Ja ennen kaikkea kyse on tekopyhyydestä, joka välittyy tästä asiakirjasta. Miten te uskallatte tätä äh, asiakirjaa puoltaa, kun pidämme mielessämme sen, että mehän olemme jo äänestäneet lukuisia kuukausia sitten sen puolesta, että tyhjät rekat ajavat Eurooppaan ja vievät bulgarialaisten ja muiden itä-eurooppalaisten bisnekset. Tämä diili johtaa siihen, että hiilienergia kuopataan Euroopassa ja samanaikaisesti me emme kuitenkaan sue, tue kaikista ekologisinta energiamuotoa, muotoa, nimittäin ydinenergiaa. Jäljelle jää vain eh, mehiläiset ja tuulivoima. Samanaikaisesti Näemme, kuinka äh, teollisuus siirtyy Kiinaan, se ulkoistetaan sinne ja me olemme tässä välineellisessä roolissa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Jill. Um, I, I strongly support... Tuen vahvasti Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Ha, la, haasteen laajuus on niin sellainen, että tarvitsemme valtavaa vallankumousta, ei vain ajatella, miten hallitukset tekevät, mutta hyvin tärkeää mielestäni on myös, mitä saamme kansalaiset tekemään. Taakka ja kustannukset, niiden ei pidä kaatua niiden päälle, joilla on vähiten voimavaroja tai vähiten tuloja. Meidän pitää varmistaa, että populistit eivät hyväksikäytä ihmisten pelkoa muutoksesta ja Mielestäni meidän tehtävämme on varmistaa, että ihmiset ymmärtävät heidän työnsä merkityksen ja ke- kestävyyskysymykset liittyen planeettaan. Olen tyytyväinen, että oman työni kautta Ekon valiokunnassa olen pystynyt johtamaan joissakin näistä kysymyksistä, mitä tulee rahoitusmarkkinoihin, ja sain ö, aiheesta tehtyä mietinnön, joka käsitteli vertailuarvoa. Olen tyytyväinen, että tämän tekstin puolesta olen voinut äänestää. Kiitos näistä kommenteista ja seuraavaksi Siirrymme seuraaviin äänestysselityksiin liittyen päätöslauselmaesitykseen yhdistyneen kuningaskunnan erosopimuksen kansalaisten oikeuksien koskevien määräysten täytäntöönpano ja seuranta. Ensiksi edustaja Keleher, yksi minuutti. Oh, Anteeksi, en huomannut, että hän oli jo lähtenyt. Hän puhuikin jo edellisessä, eli sitten seuraavaksi Jackie Jones SJD-ryhmästä. Olkaa hyvä.